<clears throat> Κυρίες και κύριοι, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται. Istunto alkaa. Haluaisin kertoa teille, että herra Tobias Prugo on säännön Kuusi mukaan sekä Myni, äh, Münchenin viranomaisten tietojen mukaan asia siirretään oikeusasioiden valiokuntaan. Menemme ensimmäiseen estyslistan kohtaan. Suulliset kysymykset, roseviinit ja sallitut enologiset käytännöt. Ensinnäkin ensimmäisen puheenvuoron käyttää esittää Rova Olkaa hyvä kaksi Madame la Présidente, Madame... Euh, Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen. Laatuviinin tuottajat ja tietoiset kuluttajat, varsinaiset asiantuntijat viinituotteissa eivät halua kuulla puhuttavan viineen sekoittamisesta. Siksi onkin ymmärrettävää, että viinin